Aloitamme kokouksen. Haluan muistuttaa, että nyt on todellakin aika aloittaa tämä kokous, vaikka täällä olikin jotakin myöhästyneitä sopimuksia niistä myöhästymisistä. Haluan onnitella espanjanlaisia edustajiamme. En näe täällä yhtään paikalla ja pahoittelen hollantilaisten puolesta – maailmanmestaruuskisojen tuloksista. Joka tapauksessa tällaistähän se on urheiluelämässä. Voidaanko esityslista hyväksyä? Teillä on esityslista siellä edessänne. Voidaan siis hyväksyä kiitoksia. Sitten seuraava kohta möytäkirjan hyväksyminen seuraavasta kokouksesta, eli 21.–22. kesäkuuta kokouksesta. Ovatko kaikki tyytyväisiä pöytäkirjaan? Kiitoksia. Seuraava kohta on ilmailun sisämarkkinoiden sosiaaliset ulottuvuudet. Meillä on keskustelu komission edustajan kanssa ja komissiosta on paikalla herra Bugali Venei. Olkaa hyvä. Noin kymmenen minuuttia ja sitten me voimme kommentoida. Euh, vous vous souviendrez que euh, la Commission s'était euh, engagée. Kiitoksia puheenjohtaja. Viime kokouksessa tai viime kerralla hyväksyttiin tämä kolmas paketti. Kommentteja ilman mikrofonia. Voisitteko aloittaa uudelleen? Täällä tulkkaus on. Puheenjohtaja, muistatte varmasti, että komissio sitoutui parlamentin kanssa siihen, että tämä kolmas ilmailupaketti ja sen rahoitus on sellainen, että se hyväksyttiin. Siinä on kyse siis ilmailualan sisämarkkinoiden sosiaalista, sosiaalista ulottuvuudesta. Ja näissä yhteyksissä sitouduttiin tarkastelemaan sisämarkkinoiden ilmailun suoraa vaikutusta. Tarkastelen näitä taloudellisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia. Teillä on asiakirja edessänne ja se on tulosta työstä, joka on ollut pitkä ja sen tarkoitus on ollut esitellä ensinnäkin nämä kvantitatiiviset lukemat, erityisesti koskien työllisyyttä. 97-2007 kaudella, mutta siinä on ollut tarkoitus myös tehdä tällainen laatuanalyysi tärkeimmistä toteutuksista ja sosiaalisista haasteita, haasteista, joita ilmailualalla on. Olemme tietoisia siitä, että tällä asiakirjalla ja tällä kysymyksellä on tietyt rajat ja tämä asiakirja ja sen työstäminen ei ole ollut kovin helppoa. Meillä on ollut eri lähteitä. Olemme tehneet niiden lähteiden kanssa paljon työtä ja me olemme myös syventäneet tutkimuksia, jotka on tehty tilastojen pohjalta. Haluaisin heti alussa sanoa, että komissio on tietoinen siitä tarpeesta päivittää tämä asiakirja ja nämä tiedot, ja me sitoudumme hyvin nopeasti tekemään täydentäviä tutkimuksia esimerkiksi. Tämä on meistä hyvin tärkeä kohta, nimittäin meidän täytyy ottaa huomioon talouskriisin, rahoituskriisin vaikutus tälle tällä sektorilla. Eli kun tätä asiakirjaa työstettiin, tuota ilmiötä ei vielä voitu ottaa huomioon. Huolimatta näistä rajoituksista minusta on hyödyllistä sitoutua tähän keskusteluun parlamentin kanssa ja kiitos siitä, että tämä valiokunnan puheenjohtaja on tehnyt aloitteen tähän suuntaan. Haluamme kuulla kantojanne tästä tärkeästä aiheesta. En nyt lähde luettelemaan niitä numeroita, jotka teillä siellä asiakirjassa on. Ja haluan kuitenkin tuoda esille sen, että työllisyys ilmailualalla on noussut 6 prosenttia vuodessa ja se on totta kai merkittävä. Se on kuitenkin merkittävä määrä työntekijöitä lisää vuosittain ja tämä on ensimmäinen tulos analyysistä ja ristiriitaiset tiedot voidaan tällä tavalla kumota, kun ajatellaan liikenteen lisäämistä ja lisääntymistä, uusia reittejä, uusia operaattoreita, on voitu ei ainoastaan vakauttaa työllisyyttä, vaan myös luoda uusia työpaikkoja. Ja tulokset tästä analyysistä osoittavat hyvin vahvan korrelaation ilmailualan, ilmaliikenteen ja työllisyyden kehityksen välillä. On voitu myös todeta, että sisämarkkinoilla oli myös ulkoistamistoimia jäsenmaiden välillä ja voidaan myös tuoda esille, että tämä ei välttämättä ole ollut totta aina. Ja tämä johtuu siitä, että tärkein tekijä maantieteellisesti ajatellen tällä ilmailualalla on eh, lentokoneiden laskeutumis- ja nousemispaikat. Tämä saattaa kuulostaa triviaalilta, mutta on hyvä muistaa kuitenkin, että kaikissa lentopalveluissa – on vahva korrelaatio sen välillä, miten työllisyyttä, työpaikkoja luodaan ja mikä on tämä lentopalvelun tarjoamispaikka konkreettisesti. Ja tässä palvellaan siis matkustajia. Ilmailuala on eräänlainen läheisyystekijä. On hyvä huomata myös, tämäkin on nimittäin realiteetti, työllisyysilmailualalla on kehittynyt eri sektoreilla eri tavalla, vaikkakin täytyy myös muistaa, että tietty määrä ammatti nimikkeitä tai ammatteja, niitä ei enää lasketa siinä mielessä, että lentoyhtiöt ovat ne ulkoistaneet nämä palvelut. Esimerkiksi catering-palvelut on ulkoistettu hyvin monessa tapauksessa ja siksi tällainen globaali tarkastelusektorista on ö, keskittynyt puhtaasti liikenteeseen, joka on sitten työllisyyteen vaikuttava tekijä. sitten, jos mennään vielä näistä luvuista eteenpäin, niin mit, mitä sitten niistä voidaan lukea, mitkä ovat olleet nämä laadulliset kehitystekijät. Me olemme voineet todeta, että on työllisyysmarkkinoiden luonteella ja toimivuudella on ollut voimakkaita seurauksia. Ensinnäkin muutama sama tärkeästä elementistä, joka liittyy tuottavuuden kasvuun ja työn joustavuuteen sektorilla. Globaalisti voidaan katsoa, että työpaikkojen määrä on kehittynyt positiivisella tavalla, mutta on myös muistettava, se, että sektorilla on ollut työolosuhteiden voimakkaita muutoksia ja se liittyy rakenteellisiin muutoksiin, joka on taas yhteydessä koko talouteen, mutta lisäksi on ottava huomioon myös kilpailu ilmailualalla ja sehän on totta kai tärkeä tekijä sisämarkkinoilla. Sitten ulkoistamistoimet, joista äsken puhuinkin, jotka ovat luoneet ainut ainutlaatuisen rakenteen, uusien talousmallien syntyminen ja tarve rationalisoida yritysten toimintaa. Kaikki tämä on johtanut siihen, että työllisyysrakenne on muuttunut. Ja 97-2007 kaudella on voitu todeta hyvin tärkeitä prosesseja uudelleenjärjestelyjen ja ulkoistamisten osalta. Se on vaikuttanut ilmailualan yleiseen työllisyysmäärään tai työpaikkojen määrään ja tuottavuus on lisääntynyt merkittävällä tavalla. Tämä täytyy myös panna merkille. Yhtenä esimerkkinä sektorin työntekijät ilmailualalla tuhannen matkustajan kuljettamiseen on nyt käytetään 36 prosenttia vähemmän henkilökuntaa kuin aikaisemmin. Sitten toinen aspekti, kun ajatellaan tätä kilpailutilannetta, siellä on selkeitä muutoksia, kun on analysoitu, analysoitu joustavuutta – kaikilla sektoreilla, mutta erityisesti liikennesektorilla ei ole voitu välttää tätä ilmiötä, kun ajatellaan osa-aikasopimuksia ja niiden tekemistä. Määrät ovat olleet suuret, 20 prosenttia 2006 vuonna on ollut osa-aikaisia sopimuksia. Lisäksi on palkkiokysymykset, jotka myös ovat voimakkaassa kehityksen vaiheessa ja siellä on paljon myös erilaisia muuttujia. Tämä oli ensimmäinen tekijä tässä laatupuolella. Sitten toinen tekijä liittyy työllisyyden, eh, rajat ylittävän työ, työn kehittymiseen. Tämä kansallisrajat ylittävä ulottuvuus on hyvin tärkeä. Ilmailualalla, kuten muillakin taloussektoreilla, sosiaalioike- eurooppalainen sosiaalioikeus on yhteisenä pohjana jäsenmaiden toiminnalle. Se luo puitteet ja asettaa minimiehdot on myös erityisiä normeja, jotka koskevat liikennealaa, jotka on määritetty erityisesti turvallisuuden vuoksi. Ja myös näillä on suurta vaikutusta henkilökunnan työntekijöiden työolosuhteisiin. On myös kuitenkin muistettava, että on tällaisia avainelementtejä, jotka liittyvät työ, olosuhteisiin ja ne ovat myös kansalliselta pohjalta tapahtuvia tai syntyviä olosuhteita. Ja kun ajatellaan näitä rajat ylittäviä piirteitä alalla, on otettava huomioon ne haasteet, jotka ovat erityisiä tämän elinkeinon osalta – Tämä on Euroopan parlamentinkin yksi tärkeimmistä huolista, kun neuvoteltiin kolmannesta paketista, ja joka johti sitten 2008 marraskuussa tähän säädökseen. On kyse ongelmakentästä, joka koskettelee nimenomaan kansallisrajat ylittäviä toimintoja ja tämä ottaa huomioon viimeaikaisen kehityksen. Kun ajatellaan ilmailualan sisämarkkinoiden kehittämistä, sillä on seurausta myös yritysten, eurooppalaisten yritysten kehittymisessä ja siinä, miten tätä sektoria voidaan konsolidoida. Kun ajatellaan niitä sopimuksia, jotka esimerkiksi sitovat yhteen KLM ja Air e Francein, ja British Airways ja Iberia mahdollisesti vastaisuudessa, niin tällaisten sulautumien mm, vaikutukset ovat totta kai asia, joka täytyy ottaa huomioon, jotka, joilla on selkeä vaikutusta myös sektorin työllisyyteen. Kun ajatellaan näiden rajat ylittävien yritysten kehitystä, jotka sijaitsevat useassa jäsenmaassa – ja henkilökunta on rekrytoitu eri maista, niin tilanne asettaa ilmailualalle ongelmia, jotka ovat tuttuja, tuttuja jo muista kansallisrajat ylittävistä liiketoiminnoista. Työolosuhteet ja palkkakysymykset ovat ilmailualalla edelleenkin määritelty kansalliselta pohjalta. Ja tämä on tilanne myös sosiaalisten normien kohdalla, kun puhutaan eläke, korva, eläkkeistä, minimipalkasta ja muista vastaavista maksuista. Lisäksi kysymykset, jotka liittyvät irtisanomiseen, ovat myös asia, joka täytyy käsitellä. Kun ajatellaan sisämarkkinoiden tasapuolista toimintaa, niin sitten pitää määritellä minimisäännöt myös sosiaalisten normien puolelta. Myös niiden työntekijöiden osalta, jotka kuuluvat tähän ilmailualan toimintaan. Sitten on kysymys, joka liittyy lähetettyihin työntekijöihin. Siellä on tiettyjä vakuuksia niiden työntekijöiden osalta, jotka on lähetetty väliaikaisesti ja tilanne vaihtelee verrattuna sijaintimaan mukaan. Mutta on kuitenkin tiettyjä peruskysymyksiä, jotka täytyy joita täytyy noudattaa jokaisessa jäsenmaassa. Meillä on myös tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, joka on syntynyt Weeking Line tapauksen myötä. Ja siinä on tullut esille sen, se, että ää, on ollut tiettyjä ongelmia tämän direktiivin soveltamisessa ja yleisesti tämä liittyy siihen, miten sovitetaan yhteen kolme eri perusoikeus- ja sosiaalisten oikeuksien kysymystä. Me pyrimme vastaamaan näihin haasteisiin ja ongelmiin, olemme sitoutuneet siihen ja olemme käynnistäneet joukon aloitteita, jotka liittyvät tähän lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin ja komissio valmistelee aloitetta, lainsäädännöllistä aloitetta ensi vuodelle ja tämä tapahtuu toteutuu sillä tavalla, että täsmennetään ne olosuhteet tämän direktiivin soveltamisesta lähetettyjen työntekijöiden osalta. Sitten toinen esimerkki, joka on melko äskettäin syntynyt esimerkki ja koskee lakia, joka liittyy työntekijöiden olosuhteisiin. Se on Rooma 2 sopimus. Ja tämä koskee tilannetta, jos jäsenmaassa oleskeleva työntekijä on aktiivinen ja silloin on kyse erityisistä olosuhteista liik- jatkuvassa työssä ja tämä, koskee, tämä on käsitelty myös artiklakassa 8. Tämä ei ole ainoastaan ö, yhteisön tasojen, tason elinten osalta, vaan myös kansallisten viranomaisten osalta tärkeä kysymys. Ja lisäksi on muistettava myös sosiaalidialogi joka on erityispiirre sisämarkkinoilla ja ilmailualan sisämarkkinoilla erityisesti mahdollistetaan se, että äh, lentoyhtiöt voivat tulla eurooppalaisiksi ja sitten kuitenkaan kaikilla ei ole samanlaisia fasiliteetteja. Useat lentoyhtiöt ja niiden työntekijät ovat käyttäneet oikeuksia ja mahdollisuutta direktiivin osalta, joka mahdollistaa EVC-komitean perustamisen ja tämä tapahtuu siis eri jäsenmaissa ja näiden instanssien kautta työntekijät saavat tietoa heidän kuullaan siitä, miten liiketoimet sujuvat ja myös muiden asioiden osalta, jotka saattavat vaikuttaa suoraan heidän olosuhteisiinsa. Nämä neuvottelut ovat tärkeitä erityisesti ja nämä tiedonannot ovat tärkeitä erityisesti silloin, kun on uusia u- uudelleenjärjestelyjä ja huolimatta siitä, että juridisia puitteita kaikilta osin ei ole, olemme todenneet, että tämä kehitys on positiivista ja tuemme tätä kehitystä. Me olemme myös asettaneet työryhmän, joka käsittelee sitä, miten asiat sujuvat ilman, että jätetään ulkopuolelle sitä, mahdollisuutta, että on tällainen vaihtoehtoinen juridinen puite, joka asettaa jollakin tavalla puitteet yleisellä tavalla sille tavalle, miten työntekijät otetaan mukaan. Sitten yleisellä tasolla näin lopuksi voidaan todeta, että sosiaalisen vuoropuhelun vahvistaminen on tärkeä valtti. Ja kun ajatellaan työmarkkinaosapuolia, niin tämä voi myös mennä pidemmälle ilmailualalla, kun ajatellaan tämän vuoropuhelun tehokkuutta. Sehän riippuu eri osapuolten edustuksellisuudesta ja niistä mandaateista, jotka on annettu on tärkeää myös ottaa huomioon eurooppalainen sopimus, joka koskee siviili-ilmailualan työaikaa ja tämähän on sovittu 2003 maaliskuussa. Ja meillä on riittävät säännöt tämän tyyppisten neuvottelujen käynnistämiseksi. Puheenjohtaja, olen nyt pääsemässä esitykseni loppuun. Kiitokset teille mielenkiinnosta. Haluan vielä korostaa sitä, että nämä mekanismit, jotka on käsitetty, jotka on nyt käsitelty ja käynnistetty, ovat vasta osa ja me pyrimme vielä syventämään erityisesti laadullisia tekijöitä ja niin laadullisten kysymysten tarkastelemista Kiitoksia teille. Thank you very much. Uh, no. Kiitoksia. Sitten EPVstä herra Grosch. Ähm, Kiitos, herra puheenjohtaja. Pour äh, äh, On selkeä ja tärkeää todeta, että nyt on kyse sellaisesta kysymyksestä, jossa parlamentti on hyvin tarkkana seurannut tätä sektoria ja siihen liittyviä kysymyksiä, kuten muidenkin liikenteen sektoreiden osalta. Sisämarkkinat, totta kai, sillä on etunsa ja haittansa. Minä haluaisin EPPn osalta täsmentää sitä, että tämän tyylisten analyysien pitäisi pyrkiä välttämään sitä johtopäätöstä, että markkinoiden vapauttaminen johtaa tiettyihin ongelmiin ja minusta tämä oikaistiin selvästi tässä esityksessä. Se, että markkinat avautuvat, on hyvä asia. Se, että markkinoita lisätään ja työllisyyttä lisätään, se on hyvä asia, mutta työllisyyskysymyksessäkin täytyy ottaa huomioon laatutekijät. Meillä on instrumentit täällä. Kaikilta osin tämä ei pidä kuitenkaan valitettavasti paikkansa. Se kappale, joka liittyy jäsenmaiden tasolla tapahtuvaan olemassa olevien sääntöjen täytäntöönpanoon on mielestäni tärkeä, ei ainoastaan tällä sektorilla, vaan myös muilla sektorilla, koska tällä tavalla voidaan tuoda esille se, että kaikki jäsenmaat eivät sovella näitä sääntöjä oikealla tavalla. Sitten lisäksi on hyvä huomata, että koulutus on myös tärkeä väline ja eurooppalainen taso tällaisten tällaisen kansainvälisen sääntelyn osalta oli sitten kyse lentäjien työolosuhteista tai muusta, on tärkeää, koska on kyse sektorista, jossa on koko ajan enemmän ja enemmän epätyypillisiä, epävarmoja työpaikkoja, ja meidän täytyy ottaa tämäkin huomioon ilman, että tämä tapahtuu turvallisuuden vaarantamisen kustannuksella. Tämä liittyy ensimmäiseen kysymykseen, jonka haluaisin tehdä komissiolle, käsitelläänkö tätä äh, säännön äh, tarkistamista. Meillähän on joidenkin lentokenttien osalta tehty tällaisia epävarmoja sopimuksia. Sitten sanotaan, että vedotaan siihen, että lainsäädäntö vaatii tätä. Ja sitten äh, sanotaan, että on erilaisia sosiaalisia olosuhteita ihmisille, jotka ovat työssä samalla lentokentällä? Tämä oli toinen kysymykseni. Ja kolmas liittyy siihen, että kun puhutaan tällaisesta low cost matalapalkkaisesta sopimusrypästä, joka johtaa siihen, että syntyy kaksi suurta monopolia ja nythän on pyritty poistumaan ja välttämään tällaista monopolikehitystä. Mutta nyt on tilanne se, että syntyy tällaisia yksityisiä monopoleja. Olisi hyvä, ehkä olisi tällaisia eurooppalaisia kansainvälisiä liittolaisia. Sitten voitaisiin katsoa, mikä on tällaisten liittolaisten arvo, voidaanko silloin syntyä todellista kilpailua niin, ettei synny tällaista korkeatasoista monopolia ja sitten taas toisaalta tällaista low cost halpa toimintaa ja sen monopolia. Sitten viimeinen kysymykseni koskee lähetettyjä työntekijöitä. Minä olen osallistunut usein näihin keskusteluihin, joissa käsitellään lähetettyjen työntekijöiden tilannetta ja sitä ympäröivää lainsäädäntöä ja miten voidaan sitä ilmailualalla sitten soveltaa oikealla tavalla. Tämän kysymyksen esittäisin myös kansainvälisille lentoturvallisuusviranomaisille, koska ajatellaan henkilöä, joka sanoo, että minä asun maassa A, teen työtä töissä, töitä maassa B, minkä säännön pohjalta minun sosiaaliset työehtoni sitten määräytyvät? Onko kyse kahdenvälisestä sopimuksesta, sovelletaanko yleistä sopimusta? Meillä on siis tämä direktiivi, jota sovelletaan tiettyjen henkilöiden osalta, mutta sitten joskus sitä ei voida soveltaa, sitten sitä ei myöskään voida valvoa. Olisi hyvä, että tässäkin tapahtu, tapahtuisi jotakin parannusta. Tässä kysymykset, jotka halusin tehdä puheenjohtaja. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Said äh, STL-ryhmältä. Puheenjohtaja, kiitän komissiota alustuksesta. Minusta tämä on hyvä asiakirja, joka kuitenkin herättää paljon kysymyksiä. Miksi? koska meillä ei ole kaikkia tietoja käytössä. Ja uskonkin, että komission tulisi tässä ottaa aloite käsinsä esimerkiksi tilastojen osalta olisi tärkeää, että saisimme tulevaisuudessa tarkat oikeat tiedot. Tämä koskee myös muita aloja liikenne tilanteessa. Tilastotiedot ovat edelleenkin ongelma, kun on kysymys eh, johtopäätöksien tekemisestä ajatellen politiikan muodostamista. Komissio toteaa, että työntekijöiden määrä on kasvanut. Se on luonnollista, kun ajatellaan lentoliikenteen eh, sektorin voimakasta kasvua. 20 prosenttia enemmän eh, matkustajia on kirjattu. Mutta maissa on eroja Toisissa maissa on huomattavaa taantumaa tältä osin, toisissa taas kasvu on paljon voimakkaampaa. Ja tässä nähdään, ja se tot, sen totesitte alustuksessanne, että on syntynyt paljon enemmän joustavuutta alalle. Työ, määräaikaiset työsopimukset ovat lisääntyneet ja myös alasektoreilla on eroja. Esimerkiksi matkatavaran käsittelyssä työllisyys on, on pysynyt samana, vaikka on 40 prosenttia enemmän matkustajia, mikä tarkoittaa tuottavuuden kasvua huomattavasti, mutta pelkään, että myös työpaineet ovat kasvaneet ja jousto matkatavaran käsittelyssä on mielestäni tullut rajoilleen ja nyt täytyy katsoa, millaisia, miten suojellaan työntekijöitä työpaikoilla. Myöskin lentokoneiden huolto ja korjaus eh, on ala, josta meillä on vähän tietoa ja haluankin tietää, että onko osa näistä tehtävistä ulkoistettu sidottu e, unionin ulkopuolelle. Ja kysynkin teiltä, onko asianlaita näin ja, ja onko teillä lukuja tästä? Minä en ole niitä löytänyt. Ilman on myöskin ongelmallinen alue. Siellä on pitkälle koulutettua työntekijää kuntaa, mutta ei ole, meillä ei ole tietoja, mitä uudistukset ovat tuottaneet, Single European Sky, EU, uudet teknologiat ja niin poispäin. Onko teillä ennusteita sektorin muutoksista tulevaisuudessa? Ja sitten suuri kysymys on se, mitä sosiaalisia normeja tulee päteä kansainvälisille yrityksille. Tämähän on asia, joka liittyy kilpailun vääristymisen riskiin. henkilöstöä yritetään palkata siellä, missä se tulee halvimmaksi. Tämä ei päde kaikkiin eh, henkilöstökategorioihin, mutta on, tällainen vaara on olemassa. Samoin sosiaalisen dumpingin, dumpingin vaara ja haluan teiltä vastauksia tähän. Te korostatte tässä sosiaalisen vuoropuhelun merkitystä. Totta kai me kaikki kannatamme sitä, mutta toisaalta toteatte, ettei kenne, kukaan voi velvoittaa työntekijöitä järjestämään tällaista toimintaa. Ei ole mitään eurooppalaista sitovaa raamia tällaisille keskusteluille. Ja näin ollen haluaisinkin rohkaista teitä ryhtymään töihin. Tehän totesitte, että jossain vaiheessa me joudumme katsomaan oikeudellisten puitteiden luomista sosiaaliselle vuoropuhelulle, jotta se saataisiin muodolliseksi prosessiksi. Ja minä kehotan teitä ryhtymään tältä osin hommiin, eikä vetkuttelemaan asian kanssa, vaan tekemään sen nopeasti. Ja sitten vielä tärkeitä kysymyksiä eh, liittyen johtopäätöksiin. Mitä aloitteita komissio aikoo ottaa, miten se nyt sanoisi, eh, niillä aloilla, jo, jotka ovat eh, sen ulkopuolella, missä lainsäädäntöä on, on tapahtunut, onko aikomus ryhtyä uusiin sosiaalipoliittisiin aloitteisiin ilmailualalla? Tämä toistaiseksi minulta. Kiitos. Kiitoksia liberaalivosta, Rova Weisner. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän komissiota tästä selonteosta. Nythän on niin, että todellakin erilaisia asioita täytyy ottaa vielä uudelleen, sille ensinnäkin yleisellä tasolla pidämme hyvänä tätä sisämarkkina asiaa, joka on meillä saavutus jos me kaikki viime kädessä voimme hyötyä ja meidän pitää säilyttää, se täytyy kuitenkin katsoa, miten se toimii, miten se on rakennettu ja onko se myös sosiaalinen. Ne tulee Saksasta, me puhumme aina siinä, että markkinoiden pitäisi vastata sosiaalisen, markkinoiden, äh, sosiaalisen markkinatalouden äh, periaatteita. Kyllä kilpailu on tärkeää, mutta täytyy ottaa huomioon samalla myös sosiaalinen tarjonta työntekijöiden äh, äh, tasolla. Meillä on muutama konkreettinen kysymys. Ensinnäkin No, nämä tarkistukset. Herra Doijo kysyikin mikä, mikä, millä tavalla tilanne tarkistetaan. Esimerkiksi ihmiset, jotka huoltavat ja pitävät kunnossa näitä lentokoneita. Toinen on myös, koskee myös turvallisuutta, josta on paljon puhuttu. Ja tämä on palkat, jotka, jotka ovat, äh, jos ajatellaan niitä ihmisiä, jotka, äh, niitä turvatarkastajia, Tarkoittaako tämä osittain myös sitä, että sielläkin on puutteita, koska ihmiset saavat liian huonoa palkkaa? Tietenkin lentokenttien operaattorit sanovat, että ei voi maksaa enemmän, koska sitten mahdollisesti se heijastaisi lippujen hintaan. Kysymykseni on, että mikä on tilanne tämän turvahenkilöstön palkkauksen kannalta. Sitten lisäkysymys, että puhuitte myös osa-aikasopimuksista, joiden määrä on lisääntynyt viimeisen 13 vuoden aikana se käytössä käytännössä kertaa 10 prosentista 20 prosenttiin. Ja tässä minusta voidaan kysyä, että onko, onko siinä enemmän naisia, missä määrin tämä koskee myös miehiä. Ja kuka näistä sitten olisi mieluiten täys päiväisessä työssä. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka normaalisti kuuluvat sosiaalivaliokuntaan, jossa minäkin olen jäsenenä, mutta mehän nyt puhumme sosiaalisesta ulottuvuudesta, niin siksi se on tärkeä asia. Sama myös sopimusten pituus, sehän on muuttunut. Niitä tehdään mahdollisesti vain lyhyeksi ajaksi. Tämäkin on sellainen asia, joka ei työntekijöiden toivomuslistalla varsin, varsin kovinkaan korkealla ole. Sitten vielä puhuitte myös kansallista toimivaltaisuudesta sosiaaliturvan osalta. Tämä on oikein näin. Me puhumme yhtäältä vapaan liikkuvuuden osalta Euroopassa siitä, että meillä haluamme tasaavia toimia, että me haluamme nähdä missä miten joku Espanjasta tuleva sitten työskentelee Italiassa ja siitä huolimatta voi saada hyvän sosiaaliturvan. Minkä, mitä lainsäädäntöä sovelletaan? Kysymys on myös siitä, että missä määrin te uskotte, että on välttämätöntä saada enemmän lähe, lähentäviä toimia. Meillä on sosiaalisella, sosiaalisektorilla erityisesti avoimen koordinaatiomenetelmä, ja meillä on yhteisiä lakeja vaan tietyillä aloilla semminkin, koska tällainen harmonilointi on niin vaikea. Viimeinen kysymys koskee erityisesti jatkokoulutusta ja täydennyskoulutusta. Minusta tähän sosiaalisen ulottuvuuteen työntekijöiden osalta kuuluu myös jatko- ja täydennyskoulutusmahdollisuus, joka on, jota on jatkuvasti tarjolla, jota voidaan myös käyttää. Mikä on tilanne? Thank you for the Greens, Mr. Kramer. Kiitos. herra Graaf. Minäkin kiitän äh, tuosta esityksestä. Sosiaalisen Euroopan kysymykseen liittyy koko Euroopan unionin väärä ähm, rakennuspohja. Se sosiaalinen, äh, tämä on taloudellisiin perustein rakennettu ja sosiaalinen ulottuvuus on puuttunut ja tässäkin se sitä uupuu useilla alueilla, yksittäisillä alueilla ja suuria mahdollisuuksia tähän, mutta sitä sosiaalista puolta tulee parantaa tälläkin alalla. Komissiolla on tiettyjä tehtäviä, lait, joita on olemassa, niitä tulee myös valvoa ja tämä matkustajien matkanlähtöajat ovat lyhentyneet. Se on tietysti taloudellisista syistä tapahtunut ja tällä kaikilla on ollut seurauksia äh, henkilöstölle kun eh, henkilökunta lentokoneissa on tehnyt 12 eh, tuntia töitä, niin silloin minulle kaatuu ehkä kahvi syliin, mutta jos eh, pilotille käy näin, niin silloin tilanne on paljon vakavampi. Ja mitä tapahtuu, jos, jos tapahtuu väärinkäytöksiä tällä alalla, ja niitähän tapahtuu paljon. Sitten tehokkuus ja turvallisuus. Turvallisuuskin on alistettu tehokkuudelle, ja on selvää, jos maksetaan huonoja palkkoja, niin silloin ei saada parhaiten koulutettua henkilöstöä. Turvapalvelujen yksityistäminen lentokentillä on ollut kiistelty kysymys, mutta siihen liittyvät äh, dumping-palkat ja toisaalta on tällaisia idioottimaisia tarkastuksia esimerkiksi nesteiden suhteen, mutta turva äh, tehtävissä on laiminlyöntiä ja miten te aiotte komissiossa äh, välttää väärinkäytöksiä ja, ja toteuttaa oikeusnormeja. Sitten kolmas asia, sosiaalisiin aspekteihin kuuluu myöskin terveys, terveyssuoja. Saksassa on ollut useita raportteja lento koneiden ohjaamojen ilmanlaadusta, joka on ollut syöpää aiheuttavaa siellä on todettu ähm, ähm, syöpää aiheuttavia aineita. Näitä eivät löytäneet EU-instituutiot tai, tai, tai kansalliset turvatarkastusjärjestelmät äh, tai terveysjärjestelmät, äh, vaan tämä on yksityisesti todettu ja mittautettu ja tällä on ollut myöskin vaikutusta matkustajien terveyteen. Minä olen tästä esittänyt kysymyksen. Komissio on, on vitkastellut tämän kanssa. Ehkä vastaus tulee 2001. Ja minä kysynkin, missä on teidän toimivaltuutenne puuttua asiaan, koska luottamus eh, eurooppalaisiin instituutioihin tulee säilyttää ja, ja jos tässä nyt odotellaan näin kauan eikä tarkasteta asioita ja haluamme ainakin tietää, oliko tämä raportti to, todenperäinen vai ei ja mitä seurauksia siitä on, jos tässä terveysriskejä taloudellisista syistä synnytetään. Ja viimeinen seikka, jonka toitte esille, olivat nämä matala Ähm, kustannusfirmat ähm, myös tällä osilla, esimerkiksi EasyJet, jos sanotaan nyt konkreettinen nimi, niin ne lentävät, se lentää myös Schönefeldistä Brysseliin ja monis, ähm, osin olen kuullut, että lentoja perutaan lyhyellä aikavälillä ja Joskus se maksetaan korvauksia, joskus ei. Joskus esitetään syitä, ettei tarvitse maksaa, mutta ilmailuyrityksen vastuu siitä, miten, miten, miten ihmiset pääsevät Brysselin, siihen, siitä he eivät kanna mitään vastuuta ja tämäkin liittyy sosiaaliseen ulottuvuuteen, joka joka ähm, riistää matkustajia tällä tavalla, eh, niin hän ei varmasti huolehdi myöskään henkilöstöstään ja haluan tästä vastauksia, miten tätä vastaan aiotte toimia. ECR, Roa Foster. Yeah, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Nyt tämä, nämä raportit ovat hyvin kattavia ja, ja tästä tulee varsin äh, mutkikasta. Kyllä pidän hyvänä tällaista raporttia luultavasti, eh, vaikkakin siinä, siinä on vaikeaa kertaa dataa noin kymmenen vuoden ajalta. Se antaa kuitenkin yleisesti varsin hyvän yleiskuvan siitä, miten ala eh, kehittyy. Mutta parista kohdasta, koska niitä on otettu, ne on otettu esille eh, siitä että miten tämä ala on kehittynyt. Useimmat teistä tietävätkin, että minä olen, olen ehkä ainoa täällä, joka on viettänyt yli 20 vuotta tällä alalla ja sen eturintamassa. Minä olen työskentelin äh, tuolla alalla silloin, kun oli, oli charter-yhtiöitä, jolloin oikeastaan markkinat alkoivat kehittyä niin suuntata toimintansa Espanjaan päin. Se kehittyi onneksikin sen sijaan, että ei lennetty vaan, äh, eivät vaan pelkästään varakkaat voineet lentää ja nykyään oikeastaan useimmat ihmiset pystyvät hoitamaan itsensä lentokoneensa. Ja tässä dokumentissa analysoidaan tätä. Meillähän on paperiasiasta, yhtenäismarkkinoista ja sen haasteista, joka on kai 89 vuotta vanha. Ja johtopäätös tuossa oli muistaakseni sen, että, että että allianssi on sinänsä hyvänä, niin silloin allianssi oli hyvä juttu, koska monet pienet paikalliset yhtiöt muodostivat allianssia isojen yhtiöiden kanssa ja muodostivat tällaisen syöttöliikenteen, joka loi työpaikkoja, säilytti työpaikkoja ja säilytti myös paikalliset lentokentät. Me tuemme sitä. Minähän itse työskentelin Heathrow kentällä, jossa olemme kovin riippuvaisia kuluttajista, jotka yrittävät päästä alueellisista lentokentiltä sitten Heathrowiin niin uskonkin, että tämä oli hyvä asia silloin, kun puhuin allianssista. Minä tuen allianssia. Nyt toinen asia, joka asettiin täällä esille, on sellainen, joka merkitsee aika paljon sopimuksia, aika paljon työtäkin. En ole ihan varma, että mihin tällä tässä ollaan mennessä, koska komissio mainitsi useitakin raportteja ja lainsäädäntöhankkeita, joita on käytetty, on sitten liikkuvia työntekijöitä, mitä tahansa. En oikein näe eroa tähän lentoliikenteeseen monissakaan kohdissa, kun verrataan sitä muihin aloihin eri sektoreilla. Jos työskentelisin Saksassa, niin voisin työskennellä vaikka Amerikassa, Amerik- englantilaisessa yhtiössä. Hyvin usein ihmiset tekevät paikallisia sopimuksia en oikeastaan näe mitään syytä tähän. Ja sanotaan vaikka KLM äh, ja Air France liittoutumaan KLM alkoi, äh, KLM, toimii KLM ja Air France toimii Air Francena. Ehkä muualla ollaan hieman joustavampia näissä alliansseissa, mutta yleisesti ottaen en oikein näe, miten tätä nyt tämä pitäisi olla niin mutkikas. Olen kyllä huolissani siitä, että selvitämmekö mitä sitä, että viemmekö tätä, viemmekö tätä, tätä alaa eteenpäin vai saadaanko lainsäädäntöä, miten vaikutetaan yhtiöihin. Mehän olemme lopettaneet valtionavun lentoyhtiöille, nämä lentoyhtiöt ovat osakeyhtiöitä, ja meillä ei ole hyvää lainsäädäntöä tällä alalla, kun ajatellaan koko EU-alueita jäsenvaltiot ovat myös vastuussa siitä, että saadaan myös minimipalkkaa ja näin poispäin, nämä asiat käytäntöön. Se, me oikeastaan kohtelemme tätä sektoria toisella tavalla kuin muita sektoreita. Olen tästä huolissa, mutta ehkä te ette tarkoittanutkaan tätä. Ja luulenkin, kyllä on kovin kiinnostavaa keskustella asiasta. Otan vielä yhden asian lopuksi esille, puheenjohtaja. Tehän puhuitte harmonoinnista, me puhuimme lentohenkilökunnasta ja, ja matkustavan henkilökunnasta ja sen harmonista, että puhuitte turvallisuudesta, joka on avainasia. Meillähän on Euroopan lentoturvallisuusvirasto, me tuemme sitä, me tiedämme, että vaikeuksia on silloin, kun yritetään harmonoida vaikkapa pilottien lentolupia tai jotain muuta vastaavaa. On monia aloja, jos on ongelmia. E, mainio esimerkki on matkustava henkilökunta. Mehän olemme tukemassa sitä, mutta joku tuntuu että on hieno ajatus, että matkustava henkilökunnalla on lääkärin tarkastus vuosittain. No tämä ei ole varsinaisesti mikään turvallisuusasia, koska matkustava henkilökunta työskentelee koneessa ja, ja kustannukset työnantajalle lennättää ne lääkärintarkistuksen vuosittain, niin siltähän, sehän oikeastaan on estetty. Ja kun tarkastellaan tätä globaalia alaa, ei tämä ole mikään normaali käytäntö. Kaikilla on lääkärintarkastukset ja lentäjillä on puolivuosittain tällainen lääkärintarkastus, mutta meidän täytyy olla tarkkana siinä, että mihin tässä ollaan menossa. Ja sanoisinkin, sit, että tämä on hyvä tämä asiakirja ja, pidä, ja myös tämä tulossa oleva asiakirja, ensi vuonna tulossa oleva asiakirja on hyvä, mutta kehottaisin varovaisuuteen ja malttiin, koska en, ja minä toivoisinkin, että Euroopan komissio ei tulee esittämään lainsäädäntö- tai direktiiviehdotuksia, jotka estäisi Euroopan lentoliikenteen globaalin kilpailun, koska ei ollut kysymys pelkästään 9, 11 ja 7, seitsemästä tai sitten Islannin tuhkasta tai, tai Lähi-idästä tai jostain muusta tai keuhkokuumasta. Tämä on kuitenkin kilpailukykyinen teollisala. Siellä tulee miljoonien tulot ja paljon työpaikkoja Euroopan unionissa ja haluan ja haluan tietenkin hyvää lainsäädäntöä ja haluan äh, turvalliset äh, lentokoneet, jotka kuljettavat kansalaisia. Ja mä haluan, että lentoyhtiöt pystyvät kilpailemaan globaalisti. Kiitos. Kiitos. Ei kukaan muu ole pyytänyt puheenvuoroa, niin minä itsekin haluan käyttää puheenvuoron, jos sopii. Kiitän teitä tästä esityksestä tänään Tässä monet meistä ovat havainneet, mitä liberalisointi on tarkoittanut vuosien mittaan. Erät meistä ovat olleet täällä silloin parlamentin jäseniä, silloin kun tehtiin ensimmäinen siviililentoliikennepaketti ja toinen ja kolmas paketti ja olemme nähneet, miten nämä asiat ovat syn, äh, syntyneet, ja Euroopan Fosterinen puuttuukin tähän. Ja alun perin me taistelimme äh, näitä valtionyhtiöitä ja valtion apuja vastaan, jotka tietyissä suhteissa tekivät lentoliikennestä hyvin elitististä, elitististä ammatti- ja elitististä touhua ja elitististä palvelusektoria, mutta minä mutta voidaanko nyt jossakin suhteessa ajatella, nyt kun ajatella, katsellaan mitä meillä tällä hetkellä on, eikö se ole hieman epätasapainossa toiseen suuntaan? Olen ymmärtänyt, että vapauttaminen, liberalisointi on sellainen, joka hyödyttää äh, matkustavia ihmisiä. Ihmisillä on nyt varaa lentää. Niin kuin aikaisemmin ei ollut tätä mahdollista. On monia ympäristöihmisiä, jotka sanovat, että tämä on katastrofi planeetan kannalta, mutta se on taas sitten toinen argumentti, mikä on ollut esillä monissa muissakin asioissa. Ja minusta liberalisointi on hyödyttänyt äh, lentoyhtiöitä ja yksityisiä yhtiöitä ja se on myös eh, yrittänyt ehkä vähän vähemmän tätä työtä, jos, jota yhtiössä tehdään. Ymmärrän, että työpaikkojen lukumäärä on lisääntynyt, mutta ihmiset sanovat usein minulle, että eh, liberalisointi on tullut enemmän, tuonut enemmän työpaikkoja. Niin kuin tiedät, että rakennetaan silloin kun rakennettiin viemäritietojärjestelmä, se toi enemmän työpaikkoja, mutta ei se ole välttämättä se erityisen haluttu työpaikka nyt meidän täytyy tarkastella myös työpaikkojen laatua, jota meille tulee lentosektorilla, lentoliikenteessä. Ja minusta näiden työpaikkojen laatu liberalisoinnin myöntä ei ole no, tullut mennyt ylöspäin näiden työpaikkojen lukumäärän lisääntymisen myötä, vaan pikemminkin päinvastoin laatutyöpaikat ovat oikeastaan vähentyneet. Ja voidaankin kysyä, että onko työvoima hyötynyt tästä liberalisoinnista liberalisointi on antanut meille Ryanairin, EasyJetin, ja jotkut voivat sanoa, että siinä nähtiin, että se oli virhe. En minä, en minä ole yksi näistä. Mutta se on myös tuonut mukanaan alempia standardeja palvelussa ja äh, heikennyksiä äh, perinteisiin aikataulutuksiin. Jos halutaan esimerkkejä, niin voidaan katsoa Air Lingos-yhtiötä nyt, ja verrata sitä entiseen aikaan ennen kuin Ryanair tuli ja nyt voidaan tarkastella Air Lungasta. Se ei ole millään tavalla erilainen kuin Ryanair. Palkat, palkkoja on ruuvattu alaspäin ja kuormitus on lisääntynyt, niin kuin itsekin sanoitte, ja palvelutaso on heikentynyt. Se on antanut meille myös ennätysmäisen määrän uusia lentoyhtiöitä, mutta se on antanut meille myös ennätysmäisen määrän äh, äh, konkurssikypsiä lentoyhtiöitä. Se on antanut meille ennätysmäärän uusia omistajia ja taas toisaalta enemmän lentokoneita, jotka, jotka ovat jääneet Mahavin autiomaan kaatopaikalle. Ja meillä on tämmöinen uskomaton skenaario edessämme, että lentoliik- lentokoneet, seuraavan sukupolven lentokoneet, Boeing 747, ei ole enää tarvetta sellaisiin. Oikeastaan minusta liberalisointi on hyödyttänyt meitä, ei minä sitä epäile, mutta minusta tämä on äh, kaksiteräinen miekka ja haluaisinkin nähdä, että, seuraava, että mikä on se te- seuraava askel ja haluaisinkin nähdä enemmän seurantaa sille, äh, mitä sosiaalisella puolella tapahtuu, miten tämä on vaikuttanut työvoimaan, ei pelkästään, että onko tullut lisää työpaikkoja. Kyllä me hyväksymme tämän argumentin, mutta mikä on se, se maksuhaarukka, palkkahaarukka, mitä siihen annetaan verrattuna aikaisemmin? Mitkä ovat sosiaaliset olosuhteet näissä uusissa työpaikoissa nyt verrattuna eh, eh, entisiin aikoihin ja niin ikään? Mikä on palvelun taso, joka annetaan matkustajille tällä hetkellä, kun verrataan sitä aikaisempaan? No minusta minä odotan että no, sanotte, että miten me olemme viemässä tätä eteenpäin, että, että tämä on hyvä lähtölaukaus, mutta miten mennään tästä eteenpäin ja varmistamme sen, että meillä saadaan sellaisen paperin, paperin joka kattaa koko yhtenäismarkkinan ja liberalisoinnin alan ää, lentoliikenteessä, mukaan lukien nämä asiat, jotka otin esille. Ja annakin puheenvuoron takaisin teille, herra Bugea. Kiitoksia puheenjohtaja on selvää. Ja ehkä voisin vielä palata herra Crutchin ensimmäis- puheenvuoron ensimmäisiin sanoihin. Bien, euh, président. Puheenjohtaja, voin ehkä aluksi Eikö tulkaa vieläkään toimi, kysy puhuja. Bien. Ça marche. Toimiiko tämä nyt? Hyvä. Haluaisin siis palata siihen, mitä sanoitte puheenjohtaja ja mitä herra Grosch sanoi ensimmäiseksi liberalisoin vapauttamisesta. Kyllä, sitä pitää jatkaa, eikä sitä pidä asettaa kyseenalaiseksi. Ei se ollut mikään tavoite sinänsä. Meillä oli vakaumus siitä ja tutkimukset ovat osoittaneet sen, että ilmailualan liberalisointi on äh, hyvä asia, koska se oli täysin suljettu ja tällä toimella oli kuluttajien kannalta hyödyllisiä vaikutuksia. On, sillä on ollut myös kielteisiäkin vaikutuksia joidenkin työntekijöiden osalta, kuten täällä tulikin esille, mutta se oli mahdollista, koska tätä vapauttamista seurasi tai sen rinnalla kulki tietty sääntö, kokonaisuus, joka liittyi turvallisuuteen, työolosuhteisiin ja näitä kysymyksiä on käsitelty viime aikoina tai tähän asti turvallisuuden kannalta ja turvallisuudesta ei voida tinkiä. Se tasapaino, joka on saavutettu toisaalta liberalisoinnin ja teknisen kehityksen kannalta on hyvä. Se voisi totta kai olla parempikin ja me pyrimme jatkamaan sen parantamista, mutta se on kuitenkin olemassa. Herra Grosch esitti täsmäkysymyksen, joka kohdistui tällaiseen välilaskujen avustamiseen. Meillä on alalta tutkimus, joka valmistelee välilasku kysymysten, kysymystä säätelevien direktiivien tarkistamista. Tätä käsitellään erityisesti ensi vuoden alussa ja tämän työn puitteissa sosiaaliset näkökulmat arvioidaan tarkasti ja me kuulemme kaikkia osi, osapuolia, jotka tässä ovat mukana. Meillä on myös julkinen kuuleminen, joka on internetissä meidän omalla kotisivullamme joulukuusta helmikuuhun. Ja nämä tutkimustulokset esitellään työpajassa, joka järjestetään ensi vuoden alkupuolella ennen maaliskuun loppua. Ja sitten on ehdotuspaketti, joka koskee lentokenttiä toisella vuosipuoliskolla 2011. Tämä on aikataulu, joka meillä nyt on. Sitten on tiedonanto, joka koskee äh, lentokenttien kapasiteetteja ja lisäksi lainsäädäntöehdotus, joita on kaksi. Toinen liittyy välilaskujen avustamiseen. Eli toimia on käynnistetty tältä alalta, joka mahdollistaa sen, että voin vastata myös herra Aydra Kuele jolla oli samantyyppinen kysymys. Sitten pitääkö olla tyytyväinen sektorin konsolidoitumisesta vai pitääkö olla huolissaan? Herra Gross sanoi, että me olemme siirtyneet valtiomonopolista yksityiseen monopolitilanteeseen. En, en nyt oikein tiedä. Selkeästi on tietenkin sektorin konsolidointia. Tämä on nähty Air France KLM-tilanteessa, British Airways, Iberia-tapauksessa, Lufthansa, Essen Airlines-tapauksessa. Totta kai asiat menevät eteenpäin. Tällaisia, tällaiset liit, liitot, allianssit ovat joka tapauksessa läpäiset kilpailutestit sekä USA että EUn puolella. Ja tässä mm, tilassa, jossa nyt, tilanteessa, jossa nyt ollaan, ei ole syytä olla huolissaan kilpailupolitiikan kannalta. Me kehitymme, eikä, sitä, eikä se voi tapahtua yhdessä yössä, kun ajatellaan sitä, että mennään täysin suljetuilta markkinoilta, joissa tapahtuvat tar- olivat, tapahtuivat siis tapaus tapaukselta, osto ostolta tai kauppa ja nyt mennään kohti toisenlaisia markkinoita, joissa sitten on tässä tilanteessa tarvittu tiettyjä sopeuttamistoimia, jotka sitten saattavat ilmetä tietyn tyyppisinä epävakaus tilanteina. Se on melko normaalia. Se liittyy näihin kysymyksiin ja tietyt minimisäännöt on tietenkin kysymyksiä, joista emme, voida, emme voi tinkiä. Jos ajatellaan sosiaalista polkumyyntiä, emme voi tietenkään jättää sivuun ammattiliittoja tai ammattiliittojen toimintaa liittyvää lainsäädäntöä emmekä hyväksyä sosiaalista polkumyyntiä. Ei tällä sektorilla kuin muillakaan. Sitten nämä halpa myynti tai matalan kustannustason yritykset ja sitten korkeatasoisemmat. No, ehkäpä tulemme näkemään jonkinlaisen yhdistelmän näistä kahdesta. Tällaiset historialliset pitkän linjan toimijat ja sitten halpayhtiöt. Tämä kehitys saattaa olla tuloksena markkinoiden kehittyessä. Tämä tarkoittaisi sitä, että nämä eri mallit tulevat elämään jossain määrin rinnakkain. Katsotaan, miten pitkälle tilanne voi jatkua. On selvää, että tämä ei mahdollista sitä, että yritykset, jotka ovat omaksuneet tällaisen mallin, he eivät, ne eivät tietenkään voi kuitenkaan soveltaa sosiaalista polkumyyntiä kun ajatellaan sitten näitä siirrettyjä työntekijä, lähetettyjä työntekijöitä, nämä säännöt hän koskevat sekä liikkuvia työntekijöitä että niitä, jotka eivät ole liikkuvia. Ilmailusektorilla on paljon työntekijöitä, jotka ovat samanaikaisesti lähetettyjä ja liikkuvia. Sitten Rooma 1 on tarjonnut todellista vaihtoehtoa, kun ajatellaan sopimusvalintaa mahdollisuutta. Se voi olla vapaa, mutta se ei saa kuitenkaan sallia sitä, että työntekijä ei voisi hyväksyä tällaisia ehdottomia sääntöjä, jotka valitsevat siinä maassa, jossa toiminta tapahtuu. Tämä koskee perusoikeuksia, perustyön työn oikeuksia. Palkka, kysymykset ovat yksi näitä kysymyksiä. Jos vastaanottava maa soveltaa huonompia sääntöjä kuin maa, josta työntekijä lähtee, tällaista etujen ja oikeuksien heikkenemistä ei voida hyväksyä. Nyt olen vastannut osittain, mutta vasta osittain kysymykseen, jonka herra Kadrawi esitti. Minun täytyy myöntää, että rajoitusten vuoksi meillä ei ole riittävän luotettavia lukuja, joiden pohjalta voitaisiin arvioida niiden toimien kehitystä, jotka ovat harjoittaneet ulkoistamista. Tiedämme, että näitä lukuja on olemassa, mutta, tai tällaisia ongelmia on olemassa, mutta missä suhteessa on hyvin vaikea tehdä arviota. Me pyrimme tekemään sen jatkossa. Toin esille äsken, että meillä on tarkoitus tarkistaa lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä. Se on kysymys, joka vaatii tiettyä vakauttamistasoa. Jos ajatellaan sosiaalioikeutta, jota sovelletaan myös ilmailualalla, meillä on muitakin aloitteita, jotka koskevat erityisesti ilmailualaa. Ja nyt on muistettava, että käsittelemme tätä kysymystäkin, kuten myös merialalla on tehty, käsittelemme sitä turvallisuuden kannalta. Ja me olemme pyytäneet eurooppalaiselta ilmailuturvallisuusvirastolta tällaisia kysymyksiä, jotka liittyvät flight time limitations kysymyksiin. Ja voin vastata tässä Rouva Foresterille, että kun ajatellaan henkilökunnan sertifikaatteja, siinä otetaan huomioon myös terveystarkastukset ja 2009 käynnistettiin hanke, joka on luonteeltaan tekninen ja kun virasto on lopettanut tämän työnsä ja olemme voineet arvioida teknisiä sosiaalisia näkökulmia, voimme 2012 tehdä ehdotuksen siihen suuntaan, että voimme muuttaa olemassa olevia sääntöjä, jotka on määritelty EU-OPS-säännön puitteissa tai pohjalta joitakin vuosia sitten. Eli työ on edelleen käynnissä ja tilanne, tämä on tilanne tällä hetkellä. Eli kilpailun kannalta tilanne on sama koko Euroopassa ja harmonisointi, totaalinen harmonisointi on tavoitteena. Sosiaalikysymykset totta kai kulkevat mukana. Rouva Elsner. Kyllä. Ehkä. Henkilökunta, joka huolehtii lentokentillä turvallisuustarkistuksista. Saattaa olla, että heille maksetaan huonosti, en tiedä, mutta jos näin on, niin myönnän sen kyllä. Me emme voi valitettavasti toimia tässä kysymyksessä, mutta, mutta silti toimimme näiden kontrollien osalta. Nehän tehdään hyvin vakavasti hyvin tarkasti ja silloin tällöin tulee esille uusia ongelmia ja silloin ryhdymme toimiin tarvittaessa jäsen, kunkin jäsenmaan kohdalla ja turvallisuus taataan. Ja sitten onko tietoja työntekijöistä, ovatko he miehiä, naisia, ovatko nämä osa-aikatyöitä, epätyypillisiä töitä. No, näitä tietoja meillä ei ole, niihin hän viittasi, Ja kun ajatellaan erilaisia sosiaalioikeuksia ja tilanteita, joissa on lähetettyjä työntekijöitä ja liikkuvia työntekijöitä, niin yksi osa, mutta vain yksi osa vastauksista löytyy Rooma ykkösestä ja sitten on ehdotus, joka liittyy eläkkeiden siirtämiseen, jonka kautta pyritään vähentämään eroja ähm, henkilöstösääntöjen osalta. Sitten herra Kramerille, kyllä, toimikaamme sillä tavalla, että kansalliset lait ovat niitä, joita sovelletaan. Näinhän minä sanoinkin. Tämä on, työ, työaika on yksi tärkein elementti, kun ajatellaan turvallisuuskysymyksiä. Ja pyrimme soveltamaan yhteisön lainsäädännön soveltamista. Sorry. Voisitteko jo saada esityksenne loppuun, sanoo puheenjohtaja. Anteeksi, sanoo puhuja. Me tarkastelemme tällä hetkellä niitä töitä, jotka ovat käynnissä. Ja nimenomaan siellä tutkitaan myös syöpää aiheuttavien tekijöiden kysymystä. En voi sanoa tästä aiheesta sen enempää tällä hetkellä. Matkustajaoikeus on kysymys, jonka, aihe, jonka parissa teemme työtä. Viime vuoden lopussa käynnistettiin tutkimus ja, ja syksyllä tulee tiedonanto aiheesta. Ja ehdotus säännön tarkistamisesta 161 säännön osalta on tehty. Puheenjohtaja, uskon, että olen nyt vastannut valtaosaan kysymyksistä. Vastasin myös Rouva Fosterin kysymyksiin. Lopuksi haluaisin sanoa, että olen kirjannut tarkkaan ylös sen, minkä olette täällä tuoneet esille. Tämähän on nyt vasta luonnos, luonnos sille työlle, joka jatkuu. Me tarvitsemme aikaa ja se on suhteutettuna niihin vaatimuksiin, jotka meillä on liittyen tilastotietoihin, jotka ovat relevantteja. Haluaisin vielä lopuksi sanoa, että on ollut todellakin paljon konkursseja, kuten itsekin sanoitte, lentoyhtiöiden osalta ehkä voimme joku päivä palata tähänkin aiheeseen, mutta ei se mikään ihme ole. On kyse elitistisestä sektorista, josta siirryttiin sektorille, joka nyt tuottaa tällaista kulutushyödykettä. Liikkumisoikeus on kirjoihin ja kansiin kirjattu oikeus ja sitten kun on poistettu sektorin sisällä olleita esteitä, niin ehkä on oltu hieman liiakin rohkeita, hieman uhkarohkeita ja sitten on syntynyt näitä tilanteita. Mutta tämä sektori ja nämä asiat ovat normalisoitumassa. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Okay, thank you very much. Kiitoksia tästä. Olen varma, että valiokunta odottaa työskentelyä teidän kanssanne tämän 261-asetuksen tiimoilta, joka meistä on hieno juttu. Ja uskon, ja, että silloin kun te päätätte esittää jotakin asioita tulevaisuudessa, niin olen varma, että me tulee olemaan läheisessä yhteistyössä kanssanne lähitulevaisuudessa. Kiitoksia kovasti tästä esityksestä ja näistä vastauksista esitettyihin kysymyksiin. Seuraava kohta esityslistalla on vuoden 2011 talousarvio. Ja ennen kuin budjettiesittelijämme aloittaa, niin muistutan, että nämä lausuntoluonnokset, joita teille on nyt jaettu, nyt Lissabonin sopimuksen pohjalta meillä on vain yksi varsinainen budjettikäsittely. Näin ollen meidän täytyy esittää laatia lausuntomme tämän mukaisesti. Ja no niin, teillä on mietintö. Herra Rikeen esit, mietintö on edessäni ja Dominika aloittaa vuoden 2011 budjetista. Kiitos paljon, herra puheenjohtaja. Kuten todettiin, olemme erityisissä yhteyksissä. Meillä on vain yksi käsittely edessä ja näin ollen operatiivisesti meillä on muutamia ongelmia. Ensinnäkin haluaisin kiittää varjoesittelijää joita, koska he olivat hyvin yhteistyöhakuisia. Tämä on monimutkainen asia näin, hoitaa näin lyhyessä ajassa, määräajassa ja eh, eh, eh, reunaehdot olivat tietysti kaikkia muuta kuin yksinkertaiset. Tämä budjetti matkailun ja liikenteen osalta ja tämä kannanotto perustuu komission ehdotukseen. Meidän on odotettava myös neuvoston kantaa – Sieltä on ensimmäisiä kannanottoja tullut, mutta neuvoston kanta saadaan kokonaisuudessa vasta lähipäivinä. Ja kun me nyt joudumme tämän mietinnön ennen 8. syyskuuta hyväksymään, niin tämä merkitsee sitä, että valiokunnan jäsenet joutuvat myös loman aikana työskentelemään. Se monimutkaistaa tilannetta, koska toinen tai kolmas syyskuuta joudumme äänestämään valiokunnassa tästä aiheesta. Me olemme tekemisissä kriisin kanssa ja myöskin perustuslailliset muutokset perustuen Lissabonin sopimukseen astuvat voimaan ja kuten sanottua, meillä on vain yksi käsittely. Budjetti, jota käsittelemme, tässä on komission Eh, esitys tullut ja me olemme jo antaneet tästä kannanoton. Eh, vaadimme budjettivaliokuntaa huomioimaan liikennesektorin edut eh, paremmin. Tämä ehdotus, jonka komissio on nyt hyväksynyt, on kaiken kaikkiaan tyydyttävä pelivara meidän sektorillamme on sellainen, että meillä on 50 miljoonaa euroa, eli meillä ei ole käytännössä enää pelivaraa. Ehdotus lähtee siitä, että tässä on lisätty 7,1 prosenttia maksumäärärahoja ja 10 prosenttia kasvua kaiken kaikkiaan oli lähtökohtana. On hyvä muistuttaa, että kriisin aikana liikenne on ollut äärimmäisen tärkeä linkki. Tästä varmaan kaikki ovat samaa mieltä, kun ajatellaan taloudellista toimintaa. Se on fyysinen linkki, kun ihmiset, aineet, tavarat liikkuvat. Ja lisäksi sen merkitys BKTn kannalta on tärkeä. Ja tämä on argumentti, joka on otettava huomioon, kun ajatellaan näitä kriittisiä ääniä. Lisäksi on toinen aspekti, joka liittyy ympäristöön liikenne liittyy hyvin kiinteästi ilmastonmuutokseen ja muihin kysymyksiin, jotka ovat läheisiä näille ilmiöille. Eli nyt on hyvä ottaa nämä argumentit huomioon, kun tarkastelemme myös liikennebudjettia. Ne ehdotukset, jotka on tehty tässä lausunnossa, jonka olen tehnyt, ovat olleet sen suuntaisia, että seurat, tai noudatetaan niitä komission ehdotuksia, jotka on tehty infrastruktuurien osalta ja Euroopan laajuisten verkkojen osalta. Ja virastot ja niiden rooli on myös tullut esille. Euroopan laajuisten verkkojen virasto on eri asemassa kun nämä muut erillisvirastot Euroopan laajuisten verkkojen virastojen puolella parlamentin osuus on suurempi, koska parlamentit, parlamentaarikot äänestävät budjetista. Ja nyt on vaikea tietysti myöntää sitä, että kun on äänestetty ja tehty päätös tietyistä toimista, niin sitten on tiettyjä ongelmia. Eli Tilanne on hieman ristiriitainen. Komission ehdotukset ovat olleet riittämättömät virastojen osalta. Lausunnossani on kommentteja siitä ja nyt on tarkoitus palata tähän komission kantaan, jota on, joka on melko ankara. Eli tuetaan investointeja Euroopan laajuisilla verko, verkkojen osalta – ja sitten tehdään ehdotus uusista valmistelevista toimista yhteisön kontekstissa ja halutaan korostaa niitä kapasiteetteja, joita käynnistetään kuluttajille. Halutaan korostaa myös tällaista modaalisten toimien ulottuvuutta ja varauksia. Kun ajatellaan matkailua, niin meillä ei ole siellä tietenkään erityistä budjettia. Toimet ovat hoidettu paikallisesti tai ulkoistettuna. Ja me olemme tässäkin valiokunnassa keskustelleet tietyistä valmistelevista toimista, jotka liittyisivät kestävään matkailuun ja sosiaaliseen matkailuun. Lisäksi meillä on kaksi uutta hanketta, jotka koskevat teollisuusmatkailua ja toinen koskee Euroopan kulttuuriperintökohteita. Nämä valmistelevat toimet komissiolta ovat toimia, joista te olette saaneet tietoa ja meillä on uusia ehdotuksia, jotka liittyvät tähän siirtymiseen, tiedottamiseen, varausjärjestelmiin ja eri matkailu, eri liikennemuotojen yhteiskäyttöön. Sitten tämä kielikysymys, kolmen kielen käyttö on ollut esillä mutta ehkä ehdotuksemme saattavat aiheuttaa tiettyjä budjettivaikutuksia ja teknisiä ongelmia. Haluaisin kuitenkin puhua ehdotuksista, jotka Koreper on tehnyt. Vaikka meillä ei ole neuvoston kantaa, niin meillä on kuitenkin puolivirallinen kanta Koreperin kautta ja minusta vaikuttaa siltä, että näitä ehdotuksia on hyvin vaikea ottaa mukaan, kun ajatellaan liikennebudjettia, jonka Koreber on meille ilmaissut. Siellä on merkittävä vähennys tutkimusmäärärahojen osalta ja tämä on kasvava tavoitteen kanssa täysin ristiriitainen sitten vähennys, joka on merkittävä virastojen määrärahojen osalta ja mehän itse halusimme taas lisäämistä. Lisäksi haluaisin korostaa sitä, että rautatiepuolella on ehdotus, jota emme voi hyväksyä. Ja jo aikaisemmat ehdotukset olivat hyvin kiistanalaisia ja nyt tämä viimeinen ehdottaa sitä, että A ja D kohdista vähennetään 10 prosenttia ja sitten meri turvallisuusviraston osalta on myös ehdotus vähentämisestä, määrärahojen vähentämisestä. Sitten Euroopan laajuiset verkot sielläkin on ehdotus vähentämisestä Eli tässä on kohtia, joita emme voi hyväksyä. Ensinnäkin nämä infrastruktuuriverkot. Tietyllä tavalla neuvosto haluaa antaa panoksensa, mutta sit, ja nämä määrärahakysymykset ovat ristiriitaisia. Jos tämä teille sopii, niin voimme varjoesittelijöiden kanssa vielä tästä keskustella ja tehdä joukon tarkistuksia, jotka ottavat huomioon komission ehdotukset virastojen osalta. Tässä puheenjohtaja se, missä nyt ollaan. Thank you very much, uh, Kiitoksia, Dominik. Tässä on kuusi puheenvuoropyyntöä. Toivottavasti ehdimme lopettaa ennen kello viisi. Ensinnäkin äh, sosialisteilta Liberatski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Heti kättelyssä haluan ilmaista arvostukseni äh, valmistelijaa kohtaan, koska yhteistyö hänen kanssaan oli todella ilo. Ja sitten itse talousarvioon. Me pidämme hyvänä sitä, mikä sisältyy tähän johdantoon ja niihin tarkoituksiin, joita meidän ryhmässämme on pidetty tärkeänä. Meillä on liikenne keinona toteuttaa sosiaalista liikkuvuutta, joka on lisääntymässä entisestään. Tässä me vaan tuemme perustavanlaatuisia oikeuksiamme ja liikenne on myös on oikeastaan ylittämässä on yksi keino päästä eroon tästä kriisistä. Sitten budjetin rakenne. Valmistelijahan esitteli tämän sillä tavalla, jota me pidämme hyvänä. Ja Tämä oli, nämä olivat nämä myönteiset elementit, mutta sitten palataan takaisin todellisuuteen. Me olemme huolissamme yleisesti siitä käsityksestä, että tämä budjetti tai talousarvio on ensimmäinen näin näkyvä budjetti, joka säilyttää status quoon ilman mahdollisuutta osoittaa jotakin eteenpäin menoa. Siksi tämä budjetti osoittaakin ne rahavarojen rajat, joita meillä unionissa on. Samanaikaisesti meillä on jatkuvasti pysyvät menot ovat kasvussa. Ehkäpä tämä on vain tilanne, jo, niin kuin se nyt on. Me olemme myös samaa mieltä herra Rikeen kanssa siitä, että ei voida hyväksyä sitä, että ensinnäkin Tämä ehdotus, Koreperin ehdotus rajoittaa TEN-verkostoja, jos me haluamme saada mantereestamme homogeenisemman, jos me haluamme lisätä meidän mahdollisuuksiamme päästä kriisistä ulos. Me emme voi tätä mahdottomaksi siten, että me estäisimme tai että me emme jouduttaisi tätä kehitystä TEN-verkostoissa. Ja SND-ryhmä toteaa, että olemme epäonnistuneet äänestyksessä viime viikolla täysistunnossa. Tämä kuuluisa tarkistus numero kuusi, joka pohti sitä, että millä tavalla voidaan käyttää muita tarkoituksia jotka, kuin liikenteeseen, joita ei käytetä sosiaalisen, sosiaalirahaston tarkoituksiin. Ja valitettavasti me emme nyt voi käyttää näitä resursseja, joita ei käytetä jossain muualla. Tämän sijaan me olemme luoneet sellaisen elimen, joka voisi koordinoida resurssien käyttöä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeissa, mutta tämähän tehtäisiin muutenkin. Ja tätä ei tarvitse nyt kirjoittaa tähän paperiin. Toinen tärkeä asia, joka täytyy ottaa esille, on kysymys virastosta. Silloin kun ää, ää, viraston rahat varat ovat hupenemassa – virastojen täytyy täyttää omat tarpeensa. No meidän, me olemme vastustaneet myös virastoja silloin, kun niillä ei ole ollut riittävästi rahaa omaa, omia tehtäviä varten. Eihän ole mitään syytä lähteä vähentämään resurssointia, koska millä tavalla ne toimisivat, jos niiden tarkoituksena on panna täytäntöön Euroopan ulottuvuus virastojen tasolla – ellei näin olisi, niin mikä niiden olemassaolon syy sitten olisikaan. Ja tässäkin meillä on tällainen ilmaus, että budjetti on tarvittavalla tasolla, jotta voidaan ylläpitää Euroopan politiikan täytäntöpana tahtia. 2011 ymmärtääkseni tulee olemaan epätyypillinen vuosi, koska meidän politiikkamme päättyy vuonna 2010 ja 2011, kun puhutaan siitä täytäntöönpanon tahdista säädösten osalta, joita me käsittelemme täällä. No, se on ongelma. No, tuorein kehitys kertoo, muun muassa siitä, että olen puhunut Galileo-projektista, se on siirtynyt liikenteestä, se on siirtynyt liikenteeltä teollisuudelle. Kyllä, näin tapahtui, mutta Olemme joskus miettineet, että riittyisikö äh, Galiloa äh, liikenteeseen ja matkailuun, tai sitten vaihtaako tämä liittyä ihan komissaarinkin nimeen. Tämä on huomautuksena. Ja lopuksi yhteenvedonomaisesti. Tämä, tämä on nyt tämänhetkinen tilanne. Äh, olemme vain rajallisesti tyytyväisiä, mutta arvostamme kuitenkin tehtyä työtä. Kiitoksia. Kiitos. Rova Jensen, liberaalit. Thank you, Chairman, and thank you to Mr. Rikki. Kiitos. Kiitoksia, <clears throat> Rike. Hän on tehnyt todella vakavaa työtä, vakavasti otettavaa työtä. Me olemme aika kummallisessa tilanteessa. Neuvosto ei tunnu oikein ei ole pystynyt ottamaan uutta lähestymistapaa ja 16. elokuuta saadaan tietää, miten ne ovat äänestäneet. Meillä ei ole siis mitään äh, lukuja neuvostolta, ja olen samaa mieltä siitä, että periaatteessa meidän pitäisi tukeutua tähän ehdotukseen, jonka komissio on tehnyt. Komissio tietenee, mitä, mitä tarvitaan. Olisi hyvin vaikeaa keskustella ja neuvottelut neuvoston kanssa voisivat olla aika vaikeita, koska rahavaikeudet ja talousvaikeudet useimmissa maissa ovat ilmeisiä. En ole kovinkaan optimistinen sen suhteen, että saataisiin rahaa sille tasolle, mitä komissio ehdottaa. Mutta luulepa, että jos näitä ehdotuksia voitaisiin äh, vähän parantaa näiden virastojen osalta, että on erikoista, että annetaan niille jatkuvasti lisää tehtäviä. Ja sitten äh, täytyisi kuitenkin löytää rahaa vaikkapa Galileosta Totta kai meillä pitäisi resurssoida nämä virastot riittävällä tavalla, että ne pystyisivät hoitamaan tehtävänsä. Olen samaa mieltä herran Rikeen kanssa. Tässä yksi kriittinen paikka on koskien näitä pilottihankkeita, että oikeastaan valmistelevia toimia, joita, josta on tehty useita ehdotuksia, muun muassa matkailun saralla. Aprikoinpa tässä vain, että nyt kun ajatellaan tätä nykytilannetta, että eikö olisi kohtuullisempaa tyytyä vähäisempään määrään. Nyt no, tässä matkailussa on esitetty neljää valmistelevaa tointa sosiaalisesta matkailusta ja kestävästä matkailusta. Ja sitten on jotain pilottihankkeita teollisuusmatkailusta ja Euroopan kulttuuriperintömatkailusta. Mietintä vain, koska kyllä meidän pitäisi priorisoida, etteikö tässä ole muuten vaarana, se, ettei saada mitään tai saada liian vähän kuhunkin, kussakin näissä tehtävässä. Että minusta olisi hyvä asia valita kiinnost... Onhan myös Euroopan liikennevaraus ja liikennevarausjärjestelmä, eikä, eikö tämä voitaisiin hoitaa jonkun toimintaohjelman puitteissa. Mutta tämä on oikea tapa edetä. Meidän on yritetty varmistaa, että saadaan resurssointi, jotta eurooppalaiset voisivat varata lento, junaliput vaikka koko Euroopan halki. Tämä on ainakin hyvä ajatus. Ja minä kannatan sitä kovasti. Mutta periaatteessa olen samaa mieltä herra Rikeen kanssa. Olen vain huolissani siitä, että, että onko meillä vähän liikaa hyviä ajatuksia joita me emme sitten kuitenkaan pysty panemaan täytäntöön loppupeleissä. Kiitos. Kiitos. Ja äh, Rike vastaa vaan sitä, mitä, äh, vastaa vaan, on vastannut vaan siihen, mitä koordinaattorit häneltä pyysivät suhteessa pilottihankkeisiin, muun muassa matkailun saralla. Hän vain vastaa teidän huutoonne. Sitten vihreät, Rova Durant. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen tyytyväinen tähän lausuntoon luonnokseen ja teen joitakin ehdotuksia ja joitakin täydennysehdotuksia. Olen samaa mieltä kuten tekin siitä, että virastojen budjetin pienentäminen aiheuttaa ongelmia. Erityisesti tämä koskee rautatievirastoa. Me tiedämme kaikki tämän tilanteen ja on todellakin mahdotonta pienentää sen budjettia. Ja se, että se tippuisi noin huomattavasti 27, sen pitäisi olla kuitenkin 27 miljoonaa euroa, ei 25,3 euroa. Sitten kohdassa neljä puhutte niistä kysymyksistä, jotka liittyvät turvallisuuteen ja siihen voitaisiin varmaan lisätä vielä rautateiden, rautateiden turvallisuuteen liittyvä erityiskohta. Meillä on ollut paljon riskitilanteita viime aikoina ja minusta rautateiden turvallisuutta ei voida korostaa liikaa. Sitten toisena, kun ajatellaan hiilidioksidipäästöjä kappaleessa viisi ehdotuksessanne puhutte tällaisesta mahdollisuudesta taistella ilmastonmuutosta vastaan ja 30 prosenttia vähennystä hiilidioksidipäästöjen osalta on mielestäni. Lisäksi siirtäisin kohdan viisi tähän kohdan kolme edelle, koska sillä tavalla talouden ja ympäristön järjestys tulisi mielestäni oikein esille. Lisäksi pitäisi myös lisätä kohta, joka koskee matkustajien oikeuksia ja tiedotuskampanjoita, koska niistäkin on täällä puhuttu ja olisi ehkä hyvä tehdä ehdotus siihen suuntaan. Sitten kun ajatellaan liitteitä siellä, jo puhutaan kestävästä matkailusta, haluaisin, että tunaava otettaisiin myös esityslistalle, koska se on tärkeä kysymys. Ainakin haluaisin sitä tuoda voimakkaasti esille. Sitten nämä Euroopan laajuiset verkot, se on totta, niistä on vaikeaa vähentää. Lisäksi haluaisin, että tuotaisin esille, että rautatieinfrastruktuuria ja olemassa olevia verkkoja hyödynnettäisiin paremmin ja että tätä korostettaisiin, koska siellä voidaan pienillä asioilla saada paljon aikaan. Haluan myös tukea tutkimushanketta, kun ajatellaan tällaista varausjärjestelmään liittyvää teknistä panostusta. Ja sitten tämä kysymys, joka liittyy tähän tulivuoren tuhkapilveen olen samaa mieltä niistä ehdotuksista, joita teette, ja on hyvä, että korostaisimme sitä, että tarvitaan vaihtoehtoja tällaisissa tilanteissa. Sitten vielä Galileosta. Joskus me hieman, hieman epäilemme tätä, tätä yhdistelmää julkinen yksityinen rahoitus, mutta olisi hyvä, että siihenkin kohtaan vielä tuotaisiin lisää informaatiota. Sitten kohtaan yksi voitaisiin lisätä se, että liikenne on tärkeä elementti talouden kannalta, tasa, tasa-arvoisuuden kannalta ja niin edelleen, mutta on myös sellaisia liikennemuotoja, jotka eivät ole niin hyviä ympäristön kannalta ja jotka eivät ole niin tasa-arvoisia, koska joidenkin kysymysten kohdalla voitaisiin käyttää vaikka videoneuvotteluja ja vähentää matkailua. Tässä ne ehdotukset, jotka haluaisin kirjattavaksi eh, sinne mukaan. Sitten Rossila. Tai kunksa tā kā mūsu ānziņotājs Čeņecka kungs nav klāt, es būšu ļoti īsi savās komentāros. Es arī gribētu pateikties Rike. Aivan lyhyesti haluan kiittää herra Rikeitä tästä lausunnosta yleisesti. Kyllä olen samaa mieltä, mitä Rova Jensen mainitsi budjetilanteen osalta jäsenvaltioissa meidän täytyy ymmärtää tämä yleistilanne ja seurata komission linjaa. Meidän ryhmämme on sillä kannalla, että meidän ei pitäisi yrittää lisätä kulupuolta virastoissa ja, ja suurin osa tarkistuksista on tällä kannalla pilottihankkeista – ja tämä integroitu vara, paikkavarausjärjestelmä kaikkiin liikennemuotoihin on myös hyvin tyypillinen asia. Ja minäkin haluan kiittää äh, lausunnonlaatijaa valmistelijaa tästä hyvin tarkasta seurannasta niiden toiveiden osalta, mitä koordinaattoreilla oli. Kiitoksia vielä kerran. Kiitos. Sitten Pascual. Sí, gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtajat. Kiitokset herra Rikeelle hänen lausunnostaan. Kun ajatellaan budjettia, niin niistähän ei kyllä kirjallisuutta synny. Ne ovat vain puhdasta faktaa ja se on joskus vähän kuivaa faktaa. Ja sitten täytyy asettaa tiettyjä prioriteetteja nämä kysymykset, jotka ovat huolenaiheita kaikille ja jotka ovat hyvin ajankohtaisia. Ensimmäinen liittyy Euroopan laajuisiin verkostoihin. Oli tällainen 28 miljoonaa sisältävä unelma. Sitten laskeuduttiin vähän alas ja nyt sitten ollaan tultu maan pinnalle ja meillä on Zaragoza:ssa kysymys, jota on käsitelty ja siellä on tiettyjä rahoitusvaikeuksia, yhteisövarat ovat tiukilla. Ja kun ajatellaan näitä budjetteja ja valtion budjetteja, jos tässä mennään vielä alemmaksi, niin tilanne muuttuu todella mahdottomaksi. Meillä on hyvin elinkelpoisia hankkeita, mutta sitten syntyy suuria vaikeuksia – näiden virastojen osalta, joihin sitten viitattiin, siellä on ollut harvoin positiivisia ajatuksia. Kuitenkin ne toimivat hyvin, niitä valvotaan ja sitten kuitenkaan niille ei anneta riittäviä resursseja. On hyvä muistaa tämä järjestelmä. Meillä on kullakin omat ikään kuin adoptiolapsemme. Minä olen käsitellyt meriturvallisuusviraston kysymyksiä. Ja sitten kun meillä on näitä tällaisia ottopoikia, niin me seuraamme niiden elämää jatkossakin. Jos ajatellaan sitä, että virastolle ei anneta riittäviä rahoituksellisia resursseja, tilanne on hyvin harmillinen. Sitten kolmantena seikkana matkailu. Matkailusta on tulossa Lissabonin, tai on tullut Lissabonin sopimuksen myötä yksi Euroopan unionin toimivaltuusalue. Ja kun ajatellaan tällaisia kriisejä, joita olemme eläneet, on otettava huomioon jäsenmaiden kapasiteetit. Ja jos me tehdä, voimme lähteä jälleen liikkeelle unelmasta. Siellä on tiettyä surrealismia myös, mutta herra Rikke, teidän ehdotuksenne on tehty hyvin vakavassa hengessä. Ja on selvää, että ihmeitä ei voida saada aikaan niiden resursseiden puitteissa, jotka ovat olemassa. Eli teidän ehdotuksenne ovat mielestäni hyvin realistisia. Kiitoksia, Tarva Alison. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan liittyä kiitoksiin ja onnitteluihin, joita on esitetty herra Rikeelle hänen lausuntonsa ja ehdotustensa vuoksi. Haluaisin kuitenkin lisätä jotakin. Kuulin, mitä täällä sanottiin ja esitettiin siitä, että puhutaan näistä äh, näistä vähennyksistä ja yhteisöbudjetista, kansallisista budjeteista. Näissä on tilanne, se, että ihan niillä ole keskenänsä mitään tekemistä. Puhutaan nyt yhteisön budjetista. Meillä on sellainen periaate, että jos et jotakin, joitakin varoja käytä, niin sitten ne palautetaan. Sanotaan esimerkiksi, että on nämä määrärahat vuodelle 2010, jos niitä ei ole käytetty, ne palautetaan on kuitenkin pidettävä kiinni tavoitteista, koska meillä on budjetti, joka on määritelty ja niiden täytyisi toimia tällaisena poliittisena viestinä, jotta nämä kysymykset ja rahoitukset heijastuisivat myös kansallisessa keskustelussa. Ja uskon, että keskustelu keskustelu on tuonut esille sen, että matkailuun ja liikenteeseen, liikenteen infrastruktuureihin investointi on viisasta. Ja sitten nämä konkreettiset seikat. Haluaisin kysyä herra Rikeeltä. Cesar-hanke, josta olemme nähneet, että sen kohdalla on tiettyä kiireellisyyttä. Tämä tuli esille Tuluusin tapauksessa. Ja sitten nämä 25 ja plus 10 miljoonaa, pitäisikö siellä olla enemmän? Ja sitten huo, erittäin suurta huolta herättää se, että tutkimuksesta vähennettäisiin määrärahoja. EMSAn kysymys on myös asia, joka on tullut esille. Ja halusin myös esittää kysymyksen, joka liittyy matkustajien oikeuksiin. Komissaari Kallas on puhunut tällaisesta kampanjasta, joka korostaisi näitä kysymyksiä ja myös meriliikenteen matkustajien kysymykset on otettu esille. Sitten nämä pilottihankkeet. Minä haluaisin, että meillä olisi tässä budjettinkin puolella pieni pilottihanke, joka käsittelisi tieturvallisuutta, koska on tahoja, jotka haluaisivat olla mukana parantamassa tieturvallisuutta ja olla mukana tällaisessa foorumissa. Joskus nämä ajatukset ja keskustelut ovat hyvin hajallaan ja olisi hyvä, että olisi tällainen eurooppalainen, vaikkakin määrärahat ovat pieniä sekä maksujen että sitoumuksien puolella, niin tästäkin voisi olla apua silloin, kun halutaan löytää ratkaisuja ja parantaa turvallisuutta. Kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti, koska täällä on paljon jo sanottu. Minäkin haluaisin tässä korostaa sitä, vaikka monet tämän jo tekivät, että tästä ei voi tarpeeksi korostaa, että on hyvä, että meillä on nyt varat tähän integroituun varausjärjestelmään, joka on tuotu esille. Se on todellakin tarpeen, jotta sisämark- markkinoilla. Näitä täydennetään matkustajien osalta ja sitten Grand Pascal toi esille todellisuuden ja unelmat budjetin suhteen. Minä tiedän, että me hiljattain puhuimme eräässä kokouksessa, miten voitaisiin TEN-verkkojen osalta täydennystä saada aikaan ja toivottavaa oli siis erityinen rahasto kaikkien liikenneprojektien Ähm, rahoittamiseen ja hiljattain katsoimme jo budjetteja ja huomasimme, että ei tämä käy. Sarakuusassa puhuimme tästä, että pitäisi prioriteettilistalle saada oma priorisointinsa en tiedä, kuka tämän nyt tekisi, mutta hän joutuisi tässä valikoimaan ja kaikki eivät olisi tyytyväisiä, mutta uskon, että on ratkaisevaa, että budjettimenoissa huolehditaan siitä, että se, mistä on juuri päätetty, että rajat ylittävät projektit eh, saavat erityiskohtelun ja tuemme Eh, niitä niin pitkälle kuin voimme. Ja se on tietysti vaikeaa. Mä olisi toivottavaa, että mä olisi enemmän rahaa, mutta näin varmasti päästään eteenpäin. Ja vielä lopuksi matkailusta on täysin oikein, että me olemme nyt vastuullisia siitäkin ja meidän täytyy uusia pilottihankkeita saada vireille ja tämä äm, ähm, per, äh, perimän äh, vaaliminen on yksi niitä asioita, joka on otettu esille. Kiitos. Herra Grosch. Puheenjohtaja, minäkin kiitän kollega Rikeitä mietinnöstä. En halua tästä toistella. TNT-asia on, on selvä. Ehkä virastoista sen verran, että meidän tulisi tehdä ero välttämättömyyksien ja toiminnan välillä, kun nyt tullaan vaiheeseen, missä virastojen toimintaa arvioidaan. Niillä on todistettu tusti liian vähän varoja mutta tämä, tämä analyysi voi, voi myöskin vääristää tilannetta ja meidän ei turvallisuuden suhteen tulisi ainakaan mitään kompromisseja tehdä. Jos Lissabonin puitteissa voidaan matkailusta uusi luku tehdä. Miksei tätä ole tähän asti tehty? Vuonna 10 tämä oli ymmärrettävää. Tähän, tähän ei pystytty, mutta viime tiistaina minä sain kuulla eh, tuon, mitä Liberatska tässä toi eh, esille eh, tämän lukua kuusi koskevan asian. Haluan viitata siihen, että me tarvitsemme rahoitusta tulevaisuuden projekteja. Nyt tulkki ei kuule, mikrofoni ei ole päällä enää. Puhujan ääni katosi. Charlie, the one. Um... Varmaan joku aluepoliittisesta valiokunnasta. Niin, näin lyhyellä tähtäimellä näiden ö, rikeelle tarvittavien linjojen ehdotukset, mutta jos nyt olisi mahdollista, että tässä viitattaisiin siihen, että olisi tärkeää että juuri aikana, jona rahasta on pulaa, niin liikkumiseen käytettäisiin myöskin rakennerahaston varoja ja tässä oltaisiin johdonmukaisia. Ei, tässä ei ehkä vielä tällaista kuljetusalan rahastoa tarvitsi tuoda esille, mutta minun ehdotus olisi se, että kysyttäisiin pyydettäisiin EU-varojen ihanteellista käyttöä rakennerahaston suhteen ja saataisiin johdonmukaisuutta liikkuvuuteen ja, ja kohesiorahaston varojen suhteen. Kiitos sitten vielä komissio. <clears throat> Itse haluan todeta, minusta valmistelija on tehnyt erinomaista työtä tässä hyvin vaikeassa asiassa. Onnittelenkin herra Rikeetä hänen tekemästään työstä. Siihen, mitä hän on tehnyt. Hän on tehnyt hyvin tasapainoisen valmistelijan valmis, lausunnon. Siinä on on otettu huomioon realiteetit ja useathan sanovat, että ehkä tätä ei pitäisi ottaa tätä projektia eikä tuotakaan, mutta tämä on muuten minun suosikkiprojektini ja tämä pitäisi säilyttää. Näin sattuu koko ajan. Mutta minä työskentelen siltä pohjalta, että ellei pyydä niin et saakaan. Ja kyllä minun kokemukseni näissä budjettiasioissa on se, että jos aloitetaan tennistä, ja neuvosto, jos sinä olet kympistä ja neuvosto sitten vitosesta ja sitten jostain välistä löytyy ratkaisu. Jos sinä olet viitosesta, niin, niin varmasti neuvosto alkaa kakkos, ehkä samasta tai sitä kakkosesta, mutta ne ovat, ne ovat oikeastaan nirpanokkaisimpia ihmisiä, miten on politiikassa olen löytänyt, mutta näin on että Tällä tavalla ne taaplaavat. Tämä on tasapainoinen lausunto, siinä priorisoidaan joita jäsenet ovat esittäneet omissa poliittisissa ryhmissänne. Ja jos te haluatte nämä, nämä prioriteetit, meidän täytyy painaa päälle. Ja sitten täytyy, täytyy laittaa suu säkkiä myöten. Minä kiitän valmistelijaa tästä työstä, koska tämä on ensimmäistä kertaa tämän järjestelmän pohjalta – yksi käsittely, vain yksi käsittely se ei ole mikään helppo homma, mutta tämä on hyvin hoidettu. Kiitos siitä. Herra Filippe komissiosta, voitte olla varsin lyhyt sanoni, jos olette samaa mieltä parlamentin kanssa, niin sanotte kiitos, että jatkakaa tältä pohjalta. Ellette ole ihan samaa mieltä, niin puhukaa mahdollisimman pikaisesti. Eh, merci, Monsieur Je serai... Kiitoksia puheenjohtaja. Voin puhua hyvin lyhyesti ja nopeasti. Haluan ainoastaan kiittää herra Rikeetä hänen lausunnostaan ja komissio hyväksyy paperi siinä muodossa, kun hän on sen esittänyt. Kiitoksia. No niin, tällaisia komission vastauksia on mukava kuunnella. Kiitoksia, Dominik. Ehkäpä sitten voit lyhyesti tehdä yhteenvedon, sitten voidaan jatkaa. Minä voin pyhyä, puhua myös lyhyesti, puheenjohtaja. Haluaisin vain tehdä muutaman huomautuksen ja vastata joihinkin kysymyksiin. Ensimmäinen huomautukseni, no haluan kiittää tietenkin kaikkia kollegoita, jotka ovat tehneet työtä ja jotka ovat olleet varjoesittelijöinä. Komissio on havainnut liikenteen merkityksen yhteisössä ja infrastruktuurien merkityksen. Tästä on selvä näyttö se, että olemme tässä salissa tänään. Ja nyt kun katsotaan budjettia, niin budjettihan heijastaa sitä, miten tämä käytännön kenttä sitten hoidetaan. Sitten toinen seikka. Euroopan laajuiset verkot ovat äärimmäisen tärkeä elementti, kun ajatellaan infrastruktuureja, investointeja, liikkumista. Olemme tästä kaikki samaa mieltä. Myös monet ottivat esille sen, että rakennerahastojen mukaanotto liikennepuolella on merkittävä asia. Sitten täytyy katsoa, miten niitä rahoitetaan, kun ajatellaan kohesiota. Sitä, ja sitä kysymystä, joten sitä, miten sitä käsitellään – valiokunnissa, niin kysymyksestä tulee monimutkainen, mutta miten nämä kohesiorahastot voidaan paremmin järjestää ja organisoida, jotta saataisiin lisää arvoja ja jotta saataisiin uusia resursseja. Tämä on tärkeä politiikan ala ja uskon, että tässä komissio tai tämä valiokunta tulee budjettivaliokunnan ja aluekehitysvaliokunnan kanssa joihinkin ongelmiin vielä ajautumaan. Sitten nämä virastot, ne ovat olleet usein epäilysten kohteena. Vaikuttaa siltä, että virastot ovat kuin tällainen jaettava kakku ja epäillään sitä, että niitä ei valvota riittävästi. Valvontaa pitäisikin, valvontaa pitäisikin tehostaa ja tarvittaisiin uusia ehdotuksia, toimenpiteitä ja valvontaa jotta voidaan katsoa, että eurooppalainen integraatio toteutuu. Sehän toteutuu usein näiden virastojen muodossa. Jos me äänestämme ja jos emme anna riittäviä resursseja sille, mitä, mistä on äänestetty ja päätetty, niin näiden virastojen osalta on, syntyy ongelmia. Esimerkiksi ö, rautatieviraston osalta – ei voida enää vaatia lisää turvallisuutta, ei voida vaatia tai asettaa tiettyjä tehtäviä. Jos näin on toimittu, niin silloin työ on ollut turhaa. Eli tarvitaan päätösten jälkeen myös tietyt resurssit. Sitten muutama vastaus niin on esitetty. Cesar on saanut ainoastaan nyt tässä vaiheessa vain tutkimusmäärärahoja. Ja Tämä koskee erityisesti tätä kohtaa, eikä tilanne ole kovin tyydyttävä. Tässä on kyse lentoturvallisuudesta ja myös matkustajaoikeuskysymyksistä. Ja sitten, että matkustajien oikeuksien budjettikohtaan hyökätään, niin olisi kyllä hyvä tietää, mitä komissio ja neuvosto tässä kohtaa ovat ajatelleet. Sitten sitten tämä turvallisuusfoorumi-hanke on hyvä ehdotus, mutta sitä ei ole vielä sisällytetty tähän kommentteja ilman mikrofonia. No, se asettaa joitakin ongelmia, joista pitäisi varmasti keskustella, mutta no, katsotaan, miten se voitaisiin järjestää. Uskon, että turvallisuus on myös Belgian puheenjohtajakaudella tärkeä teema ja tätä voitaisiin katsoa hieman jatkossakin. Sitten lopuksi Miksi ei ole matkailun osalta omaa lukua omassa budjetissamme? Sehän johtuu yksinkertaisesti siitä, että toinen valiokunta hoitaa tätä kysymystä. Se on aihe, ja koska itsekin olen uusi edustaja, niin olen miettinytkin, miksi tässä ei olisi voitu toimia hieman eri tavalla. Liikenne kohdistuu usein tällaisiin teknisiin asioihin, mutta sinne olisi voitu sisällyttää muun tyyppisiäkin aiheita, erityisesti matkailun puolella, mutta myös yleisen soveltamisalan puolella. Uskon, että matkailu on sellainen asia, että se pitäisi toimielimenkin kannalta ottaa esille, joko se on tämän valiokunnan toimivaltuusasia tai sitten meidän täytyy tehdä jotenkin muulla tavalla. No, se pitäisi varmasti selkiyttää. Kun ajatellaan liikenteen asioiden ajamista, niin tämä on varmasti kuitenkin hyvä budjetti ja hyvä tapa toimia näiden asioiden eteen. Kiitoksia. Tarkistusten jättö on 23. heinäkuuta. Äänestys liikennevaliokunnassa toinen syyskuuta. Ja teidän tiedoksenne äänestys budjettivaliokunnassa on 28. ja 30. syyskuuta. Ja totta kai budjettiäänestys täysistunnossa on lokakuussa 2010. Tätä me vasta odotammekin se on sitten 4 viiden tunnin mittainen äänestys rupeava, niin kuin muistatte, tämä oli aikataulu. Ja nyt päätän kokouksen. Ennen kuin päätämme kokouksen, minä olen täällä huomenna. Minä en ole täällä huomenna ja minun, minun tyttäreni pääs, valmistuu torstaina, ja, mutta varapuheenjohtaja hoitaa kokousta. Ja toivotan teille kaikille mukavaa lomaa ja toivottavasti olette kaikki sitten virkeinä syksyllä paikalla. Kiitoksia kovasti. Kiitos, kiitos. Hämmästytte kyllä. Ja sitten koordinaattorit kokoontuvat seuraavaksi.